näin lausunto, elintarvikeapu kaikkein eniten sitä tarvitseville, heikoimmassa asemassa oleville henkilöille. Mr. Commissioner, you have the floor. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Honorable members, uh, I take note of the... Olen huomioinut, miten tärkeänä